nyt ilmoitusasioihin ja aloitan ilmoituksesta, että Rova Tornes on nimitetty Tanskan hallituksen jäseneksi ja haluaisin onnitella häntä hänen nimityksestään. Parlamentti ilmoittaa, että tämä paikka on vapautunut helmikuun 29. päivä lähtien ja olemme Tanskan